El señor presidente. Señorías, se abre la sesión. Hyvät naiset ja herrat, istunto alkaa. Istuisitteko paikoillenne? El acta de la sesión de ayer. Eilisen pöytäkirja on jaettu teille. Jos teillä ei ole huomioita, niin pöytäkirja on hyväksytty. Edustaja Harms. la palabra, Edustaja Harms, oletteko pyytäneet puheenvuoroa? Not, but not for the minute. Ei kuitenkaan, ei kuitenkaan eilisen pöytäkirjoista. Bien, eh, hemos recibido del grupo... Olemme vastaanottaneet kansanpuolueelta seuraavat muutokset valiokuntion nimityksiin. Vetoomusvaliokuntaan edustaja Mazzoni korvaa edustaja Gardinin. Liikennevaliokunnassa edustaja Deveirak korvaa edustaja Rikeen. konservatiivien ja reformistien ryhmältä olemme saaneet seuraavat nimitykset valiokuntiin. Vetomusvaliokunnassa edustaja Kaminski ja edustaja Kökhoff. Ympäristövaliokuntaan edustaja Cheskova. Kehitysvaliokuntaan edustaja Helmer. siviilivapauksiin Macmillan Scott. Naisasian valiokuntaan Kirkhope. Ihmisoikeuksien alivaliokuntaan edustaja Deva. Ja turvallisuus- ja puolustusaliovaliokuntaan edustajalle Kutko. Pasamos ahora a las propuestas. Seuraavaksi sitten parlamentin valiokuntien nimitysehdotuksiin. Tarkistuksia ei ole jätetty ja siksi julistan hyväksytyiksi ehdotukset sellaisinaan kuin puheenjohtajakokous on ne hyväksynyt. Señora Harms, la... Edustaja Harms, olkaa hyvä. Ja, herr Präsident. Herra puhemies. Me saimme eilen erittäin surullisen uutisen Grosnista, Tsetseniasta. Me kaikki tunnemme Natalia Estemirovan hän on tunnettu journalisti. Hänet